keskustelun päätteeksi. Keskustelu on nyt päättynyt ja nyt me olemme sitten siirtymässä äänestyksiin. And the next item. Ensimmäinen on äänestys seitsemästä päätösmääristyksestä koskevat Zimbabwea. Äänestämme yhteisestä päätösmääristyksestä, joka on seitsemältä poliittiselta ryhmältä. Ensin laitan äänestykseen tarkistuksen yksi puolesta vastaan, tyhjää. Minusta haluaisin tarkistaa sen. Tarkistetaan tarkistus yksi. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja se on hylätty. kappale 6. Eh, Rova Gomes haluaa tehdä suullisen tarkistuksen. Microphone. Thank you, Madam President. Kiitoksia, hyvä puhemies. Ehdottaisin, että kun viitataan Afrikan ihmisoikeus- ja kansojen oikeuksien pöytäkirjan peruskirjaan, jonka jäsen on Zimbabwe sen sijaan sanottaisiin, jonka Zimbabwe on ratifioinut. Objections. Onko vastalauseita? Ei näytä olevan, joten puolesta vastaan tyhjää selvästi hyväksytty. Ja nyt äänestämme yhteisestä päätösmaisityksestä kokonaisuudessaan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt siirrymme äänestykseen seitsemästä päätömestyksestä koskevat Venezuelaa. Ensin äänestykseen yhteispäätön päätösmäistys neljältä, äh, anteeksi, tämä kokonaisuudessaan nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Ja se on hyväksytty. And now the... Ja nyt päätösmaesitys, joka koskee Pohjois-Koreaa. Ensin kohta kaksi kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohdassa seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt yhteinen päätösmaesitys kokonaisuudessaan. tuo äänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Ja se on hyväksytty. I have a number of announcements. Minulla on joukko ilmoituksia tehtävänä. Olen saanut Euroopan kansanpuolueelta pyynnön nimittäin Elisabeth monissa Chatier jäseneksi naisten oikeuksien ja sukupuolten äh, tasa-arvon valiokuntaan. Onko kommentteja? Näin tämä tulisi voimaksi. Olen saanut Unkarin viranomaisen